Pasamos a las explicaciones de voto. Nyt seuraavaksi äänestysselitykset. Ensimmäisenä edustaja Bortman Kollin mietinnöstä. Kyse on julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonta. Tästä edustaja Manescu. Domnule președinte, am votat în uh, Arvoisa puhemies, äänestin puolesta, siis tämän Sixpackin puolesta, koska edessämme on hyvin vaikea, vaikeat ajat ja nämä toimenpiteet ovat tärkeä askel sitä tilannetta kohti, että makrotaloutta valvottaisiin tehokkaammin ja kuria pidettäisiin yllä tiukemmin niin, että saisimme lisättyä kilpailukykyä, työllisyyttä ja vahvistettua ää, julkista taloutta. Meidän täytyy olla paljon sitoutuneempia kokemukset, joita meillä on kymmenen vuoden aikana, talousliiton aikana ja rahaliiton aikana kertynyt, vaativat tätä. Meidän pitäisi saada aikaan sitoutumista kansallisella tasolla ja myöskin unionin tasolla vahvistaa valvontaa ja konkreettisempia toimia. Sen takia täytyy saada minimistandardit budjetoinnille ja myöskin tehokkaat budjettimenettelyt, koska nämä, näiden pitäisi perustua realistisiin säädöksiin, jotta kansalliset järjestelmät pysyisivät kestävinä. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Mastella, yksi minuutti. Hän ei ole paikalla, joten seuraavaksi edustaja Baldassar, yksi minuutti. Josta? 333. Señor Baldassarre no está. Hän ei ole paikalla. Ja sitten yksi minuutti edustaja Susta. Grazie, Presidente. Kiitoksia puhemies. Äänestin puolesta, vaikkakin ryhmäni suositti toisin. Minun mielestäni tällaisella vakavan kriisin hetkellä tärkeintä on Euroopan toimia nopeasti sellaiseen pyyntöön, joka syntyy kansalaisilta. Joskin tämä paketti on riittämätön, niin se on välttämätön, jotta voitaisiin jatkaa tiellä, jonka, joka johtaa kasvun parantamiseen, voimistamiseen ja budjettien hallinnoimiseen. Kuvittelisin, että huomenna on tärkeä päivä, koska Eurooppa, eurooppalainen tärkein instituutio demokratian kannalta on nyt saatu aikaiseksi. Tämä on ensimmäinen vaste tai vastaus. Ja sen takia meidän ei pidä viivytellä tällaisten kysymysten käsittelyssä, joihin ei olla asianmukaisesti reagoitu riittävän nopeasti ja varhaisessa vaiheessa. Tera. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Matera. Jostain? Hän ei ole paikalla. Seuraavaksi siis puheenvuoro edustaja Jar. Ja, vielen dank, Herr president. Kiitos puhemies. Eh, titteli tänään edessä saksalaisessa lehdessä oli, että komissiota tämä asia vahvistaa, joten minä aivan rauhallisin mielin äänestin tämän puolesta. Mitä tulee ehdotuksiin ja mitä tulee näihin alijäämiin ja sanktiomekanismeihin, niin 2012 eh, vuonna eh, me voimme päästä tasapainoon. Nämä ovat erittäin hyviä askeleita siihen suuntaan. Nyt parlamentti ja eh, komissio ovat tehneet tehtävänsä kotiläksynsä mitään vakauden, vakauden suhteen, mutta mitä jäljellä vielä on jäsenvaltioiden oma ponnistus. Ja toivon, että ne maat tekevät samanlaisia päätöksiä. Muchas gracias, señor Jar. Kiitoksia, edustaja Jaara. Seuraavaksi yksi minuutti, edustaja Matera. Grazie, Kiitoksia, puhemies näiden vuosien kokemukset ja tämänhetkinen tilanne, joka on äärimmäisen vaikea tietyissä euroalueen maissa, on osoittanut sen, kuinka tarvitaan tehokkaampaa talouden hallintaa unionin tasolla, joka perustuu valvonta, yhteisön tason valvontaan kansallisten talouspolitiikkojen suhteen. Ja sen takia on konkretisoitava makro taloudellinen vakaus ja julkisten talouden, talouksien kestävyys, jotta voitaisiin taata tuotannon ja työ, työllisyyden vakaa kasvu. Sen takia olen ääntänyt näiden kuuden lainsäädäntöpäätöslauselman puolesta, joiden myötä tulevaisuudessa voidaan ehkäistä sellaiset tilanteet, jotka ovat tänä päivänä saaneet meidän siihen, meidät siihen tilanteeseen, että talous on vakavassa äh, konkurssin, konkurssia lähestyvässä tilassa. Kiitoksia edustaja Ujias. Grazie presidente, ho Kiitoksia puheen, puhemies. Äänestin koko paketin puolesta koska ne edustavat perustavanlaatuista askelta siihen suuntaan, että päästäisiin todelliseen Euroopan laatuiseen taloudenhallintaan. Tällä tavalla me omaksumme vastuun siitä, että valvomme budjetteja myöskin niissä tapauksissa, joissa jäsenvaltioiden hallitukset ovat siinä epäonnistuneet. Ja tällä hetkellä juuri on kysymys meidän instituutioittemme uskottavuudesta. Eurooppa ottaa kannittaakseen vastuun puolustusoikeuksia taatakseen heille vakauden, johon hallitus ei välttämättä ole pystynyt ja ilman näitä asioita ei voida saada aikaiseksi tulevaisuutta, erityisestikään uusien sukupolvien kohdalla. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Jekolina. Kiitoksia puhemies. Minäkin annoin tukeni tälle paketille kuudelle päätöslauselmalle, koska olen vakuuttunut, että tällä kriisin vakavalla hetkellä Euroopan parlamentin ja muiden instituutioiden ohella on oltava vahva ja valmis taloudenhallinnan edistämiseksi, kuten myöskin kohesion edistämiseksi Euroopan instituutioiden välillä jotta voitaisiin koordinoida jäsenvaltioiden talouksia, julkisia talouksia tehokkaammin, koska juuri sillä tasolla on puututtava asioiden kulkuun. Odotamme, että jäsenvaltiot suorittavat tarvittavat täytäntöönpanotoimet on pyydetty esimerkiksi aivan erityistä suunnitelmaa, jolla kilpailukykyä voidaan parantaa. Erityishuomiota on kiinnitettävä syrjäytymisvaarassa oleviin ja syrjäytyneisiin kansankerroksiin. Kiitoksi, Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi yksi minuutti edustaja Eek. Hän ei ole paikalla. Hyvä. Seuraavaksi puheenvuoro Edustaja Karonnala. Puheenjohtaja, olemme siirtyvässä nyt, siirtymässä nyt merkittävään vaiheeseen Euroopan tulevaisuuden suhteen ja koko Euroopan rakenteen suhteen. Täysin tietoisena tästä tarkoittaa sitä, että eh, oltaisiin lyhytnäköisiä, jos pyritään vain hallinnoimaan eh, vaihtotaseita. Kaikkihan haluamme, että jäsenvaltioiden vaihtotaseet ovat kunnossa ja velkaantuneisuus, pysyy hallinnassa. Ja tämä vaatii älykästä investointipolitiikkaa, koska ilman sitä ei saada aikaiseksi kasvua. Ainoa selkeä tulos tästä äh, skenaariosta ovat kalliimmat hinnat, joita joutuvat maksamaan kaikkein heikoimmat kansan osat. Ja sen takia äänestimme tätä mietintöä vastaan. Itse asiassa tällä tavalla edetään vain sellaiseen suuntaan, jossa on kurinpitotoimia ja taloudenpidon tiukkuutta ilman, että saadaan aikaiseksi kasvua. Kiitos. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Harkin. Thank you. Kiitoksia puhemies. Eilen monet näkivät YouTube-videon. Siinä eh, puhuttiin, miten tästä romahduksesta saadaan voittoja, kun ihmiset laittavat kaikki toivonsa eh, tuonne eläkkeisiin ja muuhun. Tämä osoitti meille, että Golden Sachs toimii ja on vallassa, mutta Yksi syistä, jonka takia äänestin kyllä, oli se, että minä en halua, että markkinat päättävät ainoastaan tulevaisuudesta, vaan pitää olla tietyt säädökset. Minä kieltäydyn ja irlantilaisten nimistä kieltäydyn siitä, että annetaan markkinoille kaikki valta. Minulla ei ole kaikkia vastauksia ja totta kai me olemme tällaisessa epävakaassa valuutassa. Se on huonosti rakennettu, mutta entisten virheiden ei saisi antaa vaikuttaa liikaa tulevaisuuteen. Haluamme estää tulevan kriisin. Nyt ei olla ratkaistu vielä nykyisiä ongelmia, mutta jos nyt uskotaan euroon, sillä on mahdollisuudet elää vielä. Tämä on tekohengitystä. Se ei ole mikään parannuskeino, mutta se antaa toivoa. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Karins. Me kaikki tiedämme erittäin hyvin, että Euroopassa on menossa melkoinen rahoitusmyrsky. Meillä on luottamuskriisi ja miksi rahoitusmarkkinat eivät luota, niin se johtuu siitä, että jäsenvaltiot eivät niiden näkemysten mukaan pysty vastaamaan veloistaan. Tämä six-packi talouden valvonnasta, johon olemme paljon työtä tehneet ja joka nyt sitten hyväksyttiin, on yksi tärkeimmistä askeleista eteenpäin. Me tällä tavalla voimme pysäyttää myrskyn ja me voimme saavuttaa luottamuksen tilanteen uudelleen eh, takaisin. Mutta hyvät kollegat, muistakaamme, että tämä auttaa meitä torjumaan tulevia ongelmia. Kuitenkin on vielä hyvin paljon työtä tehtävänä. Komission täytyy laatia selkeämpi suunnitelma kaikesta parantamistoimista. Kiitoksia edustaja Schwab, yksi minuutti. Herr Präsident, liebe Kollegen. Puhemies, hyvät kollegat, minä olen aivan vakuuttunut siitä, että avain tähän strategiaan on olemassa ja uskon, että me tulemme vahvempina tästä ulos kuin mitä tähän kriisiin menimme. Nyt kuitenkin jää nähtävästi, nähtäväksi se, että onko six-pack-instrumentit, erityisesti Van Koolin ja Feijon mietinnöissä, ovatko ne sellaisia mietintöjä, jotka auttavat meitä ajavat eteenpäin. Me tarvitsemme ensinnäkin neuvostolta eh, suosituksia komissiolle ja, eh, ja sillä tavalla, että määräenemmistöä käytetään. Sitten sen, sen jälkeen eh, voi komissio tarttua tähän suositukseen ja sitten kun se hyväksytään, niin siinä on vielä kymmenen päivän määräaika neuvostolle, joka neuvosto voi sitten suuntaa muuttaa. Joka tapauksessa minun mielestäni tämä askel on oikean suuntainen ja katsotaan nyt sitten, miten jäsenvaltiot eh, lähtevät eh, näitä asioita toteuttamaan vain, vai pyrkivätkö ne kiertämään määräyksiä. Me parlamenttina olemme vastuussa siitä, että yhteisömetodi on käytössä. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Ja seuraavaksi arvoisa Kiitoksia puhemies ja hyvät kollegat. Kun yhtenäistetään talouspolitiikkaa, se tarkoittaa sitä, että uskottavuus kasvaa. Se on pitkän aikavälin vastaus kriisiin. Tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun ryhdytään makrotason vakavaraisuussääntöihin ja tällä tavoin vahvistetaan tilannetta. Tarvitaan kansainvälisellä tasolla tasapainon hallintaa, samoin kuin kansallisella tasolla. Äänestyksessä minä äänestin sen puolesta, että Euroopan unioni integroituu, lähentyy vahvaa talousyhteisöä vaadin ja tällä tavoin eh- ehkäistään tulevat kriisit. Se on tärkeää meidän kansalaisillemme. Haluan kiittää tuesta ja aivan erityisesti Puolaa kiitän puheenjohtajavaltiona. Kiitoksia. Seuraavaksi yksi minuutti edustaja Hannan. Kiitoksia puhemies. Finanssikriisin jälkeen EU on käyttänyt enemmän velkojen maksuun kuin koskaan se on tehnyt EKPstä huonon pankin. No mistä nyt sitten rahoja haetaan? No finanssitransaktioverosta. No jätetään nyt hetkeksi mielestä se ajatus, että tällaista veroa yleensäkin voitaisiin soveltaa erillisverona. Ja jätetään vielä ajatus äh, sivun siitä, että, äh, että pankit voivat jättää sälyttämättä nämä kulut asiakkaittensa harteille. Suurin osahan pankkiliikenteessä tapahtuu Lontoossa. Ja me emme ole liittyneet e, e, euroon. No, tämä on meidän EU-yhteytemme e onneton tarja. Se on ihan sama kuin kalastuspolitiikka. Me odotimme, me, me laitamme rahaa enemmän siihen yhteiseen pottiin kuin mitä itse sitä koskaan saamme. Tällaiset hillittömät ambitiot, mitä Euroopan johtajilla on sen suhteen, kuinka paljon ihmiset ovat valmiita maksamaan, on aivan järjetöntä. Britannia on maailma äh, omassa, äh, oma, oma itsenäinen maailmansa ja me emme ole valmiita maksamaan tietämättä mihin rahan menee. Kiitoksia. Äh, seuraavaksi puheenvuoro edustaja Kelly, yksi minuutti. Minä halu, annoin mielelläni tukeni Sixpackille. Tässä on kysymyksessä demokratia ja meidän poliittiset puolueemme tietenkin reagoivat tähän. Ja ainahan ajatus on se, että älä maksa tänään siitä, minkä voi lykätä huomiseksi. Tässä on tietenkin tämä lähestymistapa, mikä on ollut tilanne vain vaikea, tulee vaikeammaksi. Aivan kuin kollegani Harkin sanoi, poliitikot ovat niitä, joita pitäisi valvoa, ei suinkaan markkinoita. Minä toivon, että tässä on nyt kuusi askelta oikeaan suuntaan, jotta me voimme kantaa vastuutamme tulevaisuudessa. Missä Kelly? Kiitoksia. Ja seuraavaksi puheenvuoro edustaja Silvestris, yksi minuutti. Kiitoksia, kiitoksia puhemies. Äänestimme mekin puolesta, koska uskon kovasti sellaiseen toimintatapaan, jossa suositaan vahvempaa taloushallintaa Euroopan tasolla. Nyt on edessämme todella keskeinen askel, mutta se on myöskin vaikea askel, koska jos emme ole tietoisia siitä, kuinka paljon Eurooppa on jo tilaisuuksia menettänyt, niin muistutaisin, että esimerkiksi 16. kesäkuuta Van Rompuy oli täällä kertomassa meille Eurolandiasta sen sijaan, että hän olisi puhunut euroalueesta. No, kesäkuussa ongelmat näyttivät enemmänkin terminologisilta kuin asiaongelmilta. Muistuttaisin, että puheenjohtaja Barroso, jonka puhetta ja vakuuttavuutta ja päättäväisyyttä kovasti arvostin tänään, erityisesti kun hän totesi, että vuonna 2008 ei ollut mitään järjellistä syytä pelätä lamaa, mutta tänä päivänä uusi eurooppalainen ylpeys saa aikaan myöskin parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselmien myötä aikaiseksi sen, että luomme vakaampaa politiikkaa ja vastuullisempaa politiikkaa niin, että emme delegoi taloudellisia skenaarioita ä, talouselämän huolehdittavaksi. Kiitoksia. Voimme siirtyä edustaja Gularin mietintöön. Siitä ensimmäiseksi edustaja Valtassari. Puheenjohtaja, Tämä kriisi on osoittanut, että kasvo- ja vakaussopimus ei toimi siten kuin sen pitäisi. Jos jäsenvaltiot, äh, joista kolme kuuluu euromaahan, omaavat budjettiongelmia, niin se on sellainen tilanne, joka täytyy saada loppumaan nopeasti. On tärkeää kuitenkin tehdä se kestävällä tavalla ja tulevaisuuteen suuntautuvasti. Ja sen takia äänestin äh, kollega Gularin mietinnön puolesta, jossa olen samaa mieltä sanktiolähestymistapasta, erityisesti silloin, kun taloustietoja on manipuloitu taikka tilastotietoja vääristelty jäsenvaltion taholta. Samanaikaisesti kuitenkin tulevat ponnistelut täytyy ohjata ongelman ytimeen, eli siihen, että unionin talousintegraatio on riittämätön. Sanktioilla on peloitevaikutus, mutta vain siinä tapauksessa, että yksittäiset talouspolitiikat saadaan liitettyä siihen selkeästi yhteen komission valvonnan kautta ja myöskin pitkällä, keskipitkällä aikavälillä eurobondien avulla. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Angelilli, yksi minuutti. Grazie, presidente. Kiitoksia puhemies. Sixpackin hyväksynnällä Euroopan parlamentti on lopultakin näyttänyt vihreätä valoa konkreettiselle strategialle kriisiä vartaan. Avainsanoja ovat vakaus, budjettikuri ja velan vähentäminen. Mutta kuten Juncker totesi ja Barroso tänään, on investoitava myöskin kehitykseen ja työllisyyteen. On ajateltava nuoria, jotka odottavat meiltä paljon. Ja tänä päivänä Barroso esitteli meille seuraavat strategian askeleet, jotka ovat hyvin rohkeita. Ja se kattaa lukuisia ehdotuksia koskien muun muassa eurobondeja ja ennen kaikkea finanssitransaktioveroa joka koskee no, vuositasolla noin 56 miljardia euroa, koska on aivan oikein, että erityisesti pankit kantavat kriisin kuluja, kuluista osuutensa, eikä pelkästään vain kansalaiset. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Zemke. Yksi minuutti. E, Minä haluaisin ilmaista kiitollisuuteni teille. Tämä ei ole tärkeää pelkästään euroalueelle, vaan koko Euroopan unionille. Tällä tavalla meillä on hyvin vahvat intressit siihen suhteen, että jäsenvaltioita voidaan painostaa ne maat, jotka eivät vakauta budjettejaan. Jos me olemme liian suvaitsevaisia, niin silloin budjetit vain leviävät ja silloin tulee hyvin kova hinta maksettavaksi. Parlamentti on hyväksynyt nyt lainsäädäntöä, joka on ainoastaan askel oikeaan suuntaan ja alku. Haluan hyvin voimakkaasti sitä korostaa. Täytyy olla päättäväinen ja johdonmukainen sitten myöhemmissä toimissa. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Uchias, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Haluaisin onnitella kollega, kollega Gularia, joka on saattanut päätökseen asiakirjan aineiston, joka on ollut kovin haastava. Tässä on kyseessä todella merkittävä askel Euroopan tason talouden hallintaa ja valvontaa kohti. On asianmukaista, että parlamentti vie tällä tavalla eteenpäin niitä julkilausumia, joita olemme kuulleet tänä päivänä myöskin täällä salissa, mutta jotka kovinkaan usein eivät tule käytännössä täytöönpannoiksi. Konkreettisesti tässä nyt kehotan myöskin puheenjohtaja Barrosoa muistamaan, että silloin kun periaatteista puhutaan ja äänestetään, niin kaikki ovat käytännössä yhtä mieltä mutta tärkeää on panna asiat myöskin täytäntöön. Tämä asiakirja-aineisto edistä, on juuri tällaisen ohjelman täytäntöönpano toimi. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Harkin yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Minä tuin Gularin mietintöä, samoin kuin muita Sixpack-mietintöjä tässä mm, ei meidän ongelmiamme tietenkään kaikkia ratkaista, mutta osittain olen samaa mieltä Baroson kanssa ja ensimmäistä kertaa me saimme todellisuutta ja toivoa tähän tilanteeseen, mutta me toivomme ja odotamme edelleen toimintaa. Mutta mitä tulee tähän mietintöön, olin tyytyväinen, että artikla 9 tuli mukaan, että unionin pitäisi ottaa huomioon ne vaatimukset, jotka liittyvät korkeaan työttömyykseen ja tarjotaan riittävää sosiaalista suojelua ja sosiaalista osallisuutta. Meillä on oma vastuumme parlamentissa, jotta teemme kaikemme tämän osalta. Haluaisin, haluais nähdä myös joustavuutta. Tässä sanotaan, että halutaan vähentää näitä sanktioita, joita annetaan jäsenvaltioille komission ehdotuksen pohjalta jäsenvaltioiden osalle. Tällainen joustavuus on hyvin tärkeää jäsenvaltioille ja haluaisin erityisesti mainita tässä Irlannin. Kiitoksia edustaja Harkin. Ja seuraavaksi edustaja Hanan yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Tämän aamun keskustelussa Barroso julisti, että hän nostaa 2020 mennessä 65-75. Miksei 90 prosenttiin? Sataan. Tämä on ollut euron tarina koko ajan, että uskotaan siihen, että kommunikaatio on irrallaan mustarillisuudesta. Sitten kun oli huippukokous ennen kesää, julistettiin, että kriisi oli ohi, markkinat eivät sitä uskoneet. Ja Van Rompuy kirjoitti tästä artikkelista, että siitä että hän oli hämmästynyt tästä, miten näitä korkorat voivat kasvaa Espanjassa. Eivätkä he ole kuuntelleet sitä, mitä on johtajat ovat sanoneet. Tämä on ollut eurotarina koko ajan. Voi tehdä omat virheensä. Britannia ei ole mukana yhteisvaluutassa, eikä sitä pitäisi siihen vetää mukaan. Mutta Sixpackissa ei tehdä eroa EU, eroa EU kokonaisuuden välillä ja euroalueen välillä. Meillä on oma tehtävämme ja unelmamme, kuten Churchill sanoi. For we dwell among our own people. Kiitoksia herra Hänen ja seuraavaksi rouva Pietikäinen minuutti, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, äh, ensinnäkin äh, olen erittäin iloinen äh, komission puheenjohtaja Barroson puheenvuorosta, joka osoitti selkeää johtajuutta ja niitä tarvittavia toimenpiteitä jatkotoimenpiteitä mitä markkinoiden vakauttamiseen ja euroopan tulevaisuuteen tarvitaan olen myös erittäin tyytyväinen siihen että parlamentti hyväksyi omalta osaltaan six packin nyt tässä istunnossa ja kiitos parlamentin toimenpiteiden selkeitä askeleita saatiin siihen suuntaan että vahvempi yhteisömenettely vahvempi vastuu parempi läpinäkyvyys ja parempi kontrolli taloudenhoidossa taataan mutta kuten kuulimme barroson puheenvuorosta ja myös talous ja rahasiainvaliokunnan aikaisemmista kannanotoista nämä toimenpiteet sinällään eivät vielä ole riittäviä. tarvitsemme jatkopaketit rahoitusmarkkinoiden osalta mutta myös talouden vakauttamistoimenpiteiden jatkotoimia. Kiitokset rouva Pietikäinen ja nyt me siirrymme seuraavaan mietintöön, nimittäin Haaklundin mietintöön ja puheenvuoron saa yhden minuutin ajaksi herra De Angelis. Olkaa hyvä. Grazie, presidente. L'esperienza di questi... Kiitoksia, puhemies. Näiden viime vuosien kokemus on osoittanut meille, että tarvitsemme vahvistetun talouden ohjausjärjestelmän. Sitä täytyy laajentaa ja vahvistaa samoin kuin valvontaa, eli tämä six-pack-ehdotus. Meidän täytyy todella olla entistä tehokkaampia. Eurooppa ei voi vastata yksin omaan säästötoimin näihin haasteisiin. Kyllä myös ne ovat tärkeitä, mutta eivät riitä. Työllisyyttä on parannettava ja tästä syystä minä äänestin tyhjää. Gracias. Kiitoksia herra De Angelis ja seuraavaksi puheenvuoron saa herra Antoniotsi. Olkaa hyvä. Presidente, onorevoli kollegi, con eh, questa relazione... Kollega, tämä mietintö on näyttänyt meille, mitä uusia merkittäviä valtuuksia Lisabonin sopimus on antanut parlamentille komission ehdotukset paremmasta taloushallinnosta ja ohjausmekanismeista ovat vaikuttaneet talouskasvuun, erityisesti euroalueen maissa. Säännöt, standardit ja niiden luoma vakaa pohja on hyvä ansio. Tuen tätä mietintöä, sen yleislinjoja, sen vuoksi äänestin sen puolesta. meidän täytyy parantaa talouden ohjausta. Meidän täytyy kiinnittää mielestäni enemmän huomiota makroekonomisiin politiikkoihin etukäteen niin, että estetään se, että ne olisivat vakaita. Ja parlamentissa täytyy järjestää kuulemisia kuulemistilaisuuksia, että ohjaustoiminta voidaan parantaa. Kiitoksia seuraavaksi Ujas, olkaa hyvä. Eh. Kiitoksia puhemies. Haluaisin onnitella kollega Haglundia hänen tekemästään työstä. Hän on tehnyt mielestäni hyvää työtä, samoin kuin muutkin kokonaisuuden esittelijät. Täytyy sanoa, että nämä määrä, toimenpiteet pitää ottaa käyttöön vain silloin, jos osoittaa, että joku maa ei ole halukas ryhtymään, ryhtymään tarvitsevaan korvaavaan toimintaan. Jos emme pysty korjaamaan taloudellista tilannettamme, herra D'Angelis, ei ole mitään mahdollisuuksia myöskään kehitykselle jatkossa. Me heikentäisimme kasvumahdollisuuksia, emmekä päätyisi mihinkään. Tämän takia mielestäni on parempi, että tänään hyväksytty six-pack paketti antaa hyvän pohjan sen tyyppiselle kasvulle, johon kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi pyrkiä. Vain näin voimme saavuttaa tavoitteemme. Kiitokset herra Uchas ja seuraavaksi herra Murphy. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Tämä sixpack ehdotus joka juuri meni läpi Euroopan parlamentissa, osoittaa, että että tämä säästö, kova, kova säästömalli institutionalisoidaan näin. Ja valvontaohjelman kautta komissiosta on tullut nyt säästöohjelman korkein vartija. Tämä uusliberalistinen malli antaa näin leimansa ihmisten todellisuuteen ja eri jäsenvaltioiden todellisuuteen. Ja näin työtä tekevät ihmiset maksavat talouskriisistä, josta eivät ole vastuussa näiden säästötoimien vuoksi. Me tulemme näkemään, minkälaiset vaikutukset tällä uudella politiikalla tulee olemaan. Me tiedämme jo, mitä Kreikassa on tapahtunut. Kreikan talouskehitys romahti ja tämä tulee tapahtumaan myös muissa maissa. Kiitokset herra Murphy. Seuraavaksi puheenvuoronsa Rova Harkin. Olkaa hyvä. Thank you, uh, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Tuin mietintöä. Haluan mietintö kertoa meille, että virheistä tehdyt kokemukset ovat osoittaneet, että täytyy talousohjausta parantaa. Ja ohjauksen täytyy perustua yhteisesti hyväksyttyihin politiikkoihin ja parempaan valvontaan ja sääntöihin. Mutta ei se tietysti riitä. Puhutaan sitten eurojoukkovelkakirjoista, tai muista mekanismeista, niin muita mekanismeja myöskin tarvitaan. Se, mitä olemme tänään kuulleet, ei tietenkään ratkaise kaikkia ongelmia, mutta se on osa kokonaisratkaisua. Minulla on sekaiset tunteet tänään. Että minulla on se tunne, että todellakin yritetään löytää ratkaisuja. Ja no, tämä kriisi tietysti huolestuttaa kansalaisia, mutta kansalaiset odottavat, että järjestelmät toimivat. Ja yritämme saada aikaan tällaista konsensusta, joka ei tietysti saa välittämättä otsikoita, mutta se on tärkeää. Ja sitten herra Batson. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Niin sanottu six-pack paketti asettaa satalusen sääntöjä EU-sta käsin jäsenvaltiolle. Englannin parlamentti perustettiin Edward ensimmäisen aikana, mutta sen pääsyy olemassaoloon oli siinä, että se valvoisi julkistaloutta vuonna 1642 oli sisäissodan maassa ja leikattiin kuninkalta pää poikki juuri siksi, että äh, voitaisiin, no, koska hän olisi kerätä veroja. Äh, ei parlamentin kautta tällä kertaa, vaan EUn sääntelyiden kautta brittihallitus joutuu nyt sitten hyväksymään tällaisen valvonnan sanomatta yhtään mitään vastaan. Jos se näin tekee, silloin ei enää voi olla minkäänlaisia teko- tekosyitä sille, että maa olisi minkäänlainen demokraatti tai suvereninen valtio. Hallituksen pitäisi hyväksyä nämä ehdotukset sääntelystä ja puolustaa parlamenttinsa oikeuksia. Jos muutoin tehdään, niin se on, silloin alistaudutaan. Seuraavaksi siirrymme Rova Ferreiran mietintöön ja puheenvuoron saa kahdeksi minuutiksi EPP-ryhmän nimissä herra Dorfman. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Mitä Ferreran äh, mietintöön tulee, minä äänestin sen puolesta niin kuin koko paketin puolesta ja haluaisin nyt käyttää tilaisuutta hyväkseni, kiittääkseni sydämellisesti esittelijä Ferreiraa yhteistyöstä koko tänä aikana ja tietenkin haluan onnitella häntä tästä äänestystuloksesta. Ferreran mietintö ja siihen liittyvä makrotalouden valvonta on todellinen uudistus, koska vakaus- ja kasvusopimuksen puitteissahan nämä itse asiassa on vain kiristetty jo olemassa olevia mahdollisuuksia. Mitään uutta ei tarjottu ja osa jäsenistä täällä on todennut, että me näin kuristamme talouskasvua, mutta täytyy sanoa, että ne, jotka eivät ole kunnioittaneet äh, vakaus- ja kasvusopimusta, ää, äh, niiden, niillä ei kasvua ole ollut ja ne, jotka ovat kunnioittaneet, äh, niissä kasvua on ollut. Mutta todella siis Ferreiran mietintö on todellinen uutuus, siinä on todellinen uudistus. Ja tämän uudistuksen kautta tulevaisuudessa voimme varhaisessa vaiheessa havaita, että jossakin maassa asiat ovat menossa pieleen. Ja jos meillä olisi tämä mahdollisuus ollut aiemmin, niin oli, olisimme varmasti säästyneet monilta ongelmilta Kreikassa, Irlannissa, Portugalissa, Espanjassa, ja Italiassa. Joten tämä on hyvä uudistus ja nyt toivoisin, että komissio tehokkaasti tulee myös käyttämään tätä uutta välinettä niin, että se pääsee tavoitteeseensa niin, että unioni toimii ja luonnollisesti, että se auttaa unionissa eläviä ihmisiä. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa herra De Angelis. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. On olennaista, että vakaussopimus ja vakaus- ja kasvusopimus ja talouden ohjauksen puitteet vahvistavat kasvustrategiaa Euroopan unionissa. Se on olennaista yhteiskuntien vakauden kannalta, kilpailukyvyn kannalta. Täytyy olla myös sitten rangaistuksia petoksista. Ja vakausmekanismiin täytyy ottaa mukaan sakot, jos ei pidetä säännöistä kiinni. Ferreiron mietinnössä Siihen kuuluu kuitenkin aika monia elementtejä yhteiskunnallisesta vakaudesta. Mutta niitä voisi olla enemmänkin, koska keskitytään, tässä keskitytään ehkä enemmän vain kasvuun. Eurooppa onnistuu vain, jos se voi liittää tämän talouskasvun työllisyyteen. Gardini. Kiitoksia ja seuraavaksi Rova Muscardini. La crisi Kiitoksia puhemies. Maailmanlaajuinen kriisi on aiheuttanut ongelmia pk-yrityksille, vaarantaneet erityisesti niiden vakauden pitkälti. Ne ovat selkärankana talous, teollisuusjärjestelmässä Euroopassa. Näiden hyväksyttyjen mietintöjen kautta voimme parantaa makrotalouden vakautta, mutta kuitenkin pitää pyrkiä toimimaan niin, että PK-yritykset pärjäävät paremmin eri ryhmien edustajien kanssa laadimme päätöslausumaehdotuksen, jotta Eurooppa antaisi merkitystä näille toimenpiteille, jotka kolmen vuoden ajan asettavat tiettyjä fransaisin maksuja pk-yrityksille ja tästä tulee myös erityinen maksu tai bonus sosiaaliturvamaksuissa. Näin me voimme välttää sen, että jotkut pienet yritykset häviävät karttaa, kun kuitenkin luovat työpaikkoja ja takaavat niitä. Kriisi on synnyttänyt suuren sosiaalisen vakauden ongelman. Tarvitaan todellista trilogia Euroopan parlamentin mukana ollessa, mitä tulee alkuperämerkintöihin myös. Kiitoksia ja seuraavaksi Rauchas. Kiitoksia, puhemies. Niin, mitä tulee todella ennaltaehkäiseen toimintaan makrotalouden epätasapainon suhteen, niin tämähän nyt on jotain aivan uutta. Tämä on aivan upo uusi ehdotus ja tässä tarvitaan myös symmetriä. Tämäkin konsepti on nyt otettu mukaan. Ja täytyy katsoa paitsi alijäämää myös ylijäämää komission taholta. Yleensähän on niin, että on tiettyjä maita, kuten Kreikka ja Italia, joiden tilanne on huono, mutta tässä tulisi samalla kiinnittää huomiota esimerkiksi Saksaan ja Alankomaihin, joiden kulutus taas on aivan liian alhaisella tasolla. Ja me pitäisimme aivan äärimmäisen tärkeänä yhtäläistä kohtelua. Solidaarisuus ja yhtäläinen kohtelu ovat Euroopan kasvun pohjalla tulevaisuudessa. Kiitoksia ja sitten Karonna. Apprezzato il lavoro che ha fatto la collega Ferreira con questo rapporto. Infatti... Ferreiran työstä kannattaa häntä onnitella. Tässä taloushallinnon six-pack-ehdotuksessa Tämä on ainut mietintö, jonka puolesta äänestimme. Syy siihen on se, että muiden muassa hän on ottanut mukaan lausekkeen, jossa puolustetaan sosiaalisia oikeuksia ja äh, ammattiyhdistysten äh, valtuuksia neuvotella äh, työehtosopimuksista. Sixpackin yleistasapainoa ei tietysti voida muuttaa, mutta tämä osa sitä on askel eteenpäin. Sitten puhutaan valvontajärjestelmästä, joka kuitenkin myös liittyy perusoikeuksiin. Vaikkakin mielestämme koko paketti perustuu säästötoimiin, mikä ei ole positiivista, niin tämä nimenomainen mietintö on positiivinen osa sitä trendiä vastaan. Kiitoksia sitten herra Mesaros. September 29-én a bizottság jogalkotási csomag... Kiitoksia. Vuonna 2010 komissio ehdotti lainsäädäntöpakettia tarkoituksena vahvistaa talouden ohjausta euroalueella. Tässä on kuusi osuutta, siksi sitä sixpackiksi kutsutaankin. Siihen liittyy myös kasvu- ja vakaussopimusta on uudistettu ja kaksi uutta asetusta, jotka käsittelevät makrotaloudellisia epätasapainotekijöitä – ja miten niitä pystytään tunnistamaan. Tämä johti sitten vielä uusiin kohtiin, uudenlaisiin ehdotuksiin, joihin liittyy se, että otetaan huomioon riskiindikaattoreit epätasapainotekijöiden kohdalla samoin säännönmukainen maakohtainen raportointi euroalueen maat, jotka eivät noudata ehdotuksia, voivat joutua rikkomusmenettelyn alaisiksi ja samalla voivat riskeerata sakkojen saamisen ei tarjota pelkästään sakkoja, vaan myös kannustimia ja mitä EU sitten aikoo tehdä näille sakoille. Niin ne pitäisi investoida pitkän aikavälin hankkeisiin. Minä tuin tätä. Harkin. Kiitoksia ja sitten vielä Rouva Haakin. Kiitos puhemies. Tuin tätä mietintöä osana pakettia ja olin erityisen tyytyväinen tähän artiklaan yksi, jossa todella todetaan, että unionin talouspolitiikkojen koordinoinnin kautta pyritään kestävään kasvuun ja sosiaaliseen kohesioon. Tämä on äärimmäisen tärkeää meille kaikille, koska politiikkojemme tulisi juuri johtaa talouskasvuun ja sosiaaliseen kohesioon. Muutenhan me hukkaamme täällä aikaamme. Mitä tulee eh, ehdotuksiin, niin tässä on menty pidemmälle kuin mitä neuvosto on hyväksynyt, mutta tässä nyt todella nostetaan kissa pöydälle ja katsotaan todellisuutta silmiin. Tämän lisäksi on tärkeää, että kaikissa näissä ehdotuksissa eh, pohdintaa käydään julkisuudessa ja kansalaiset voivat todella tarkastaa suunnitella niitä päätöksiä, joita heidän nimissään tehdään. Ja mitä Ytse sanoi reiluudesta, niin kyse on tosiaan paitsi alijäämästä myös ylijäämästä. Ja jos meillä on yhteinen valuutta, meillä on myös yhteinen vastuu. Kiitos. Samus. Kiitokset Rova Harkin. Katsotaanpa. Puheenvuoron saa vielä herra Silvestris. Grazie Presidente, anche sulla Portugal... Kiitoksia puhemies me puosimme myös tätä mietintöä koskaan näin. Otetaan käyttöön rahoitusvälineitä, sääntöjä, takeita, joilla taistellaan vajeita vastaan tähän mennessä. Tällaisia sääntöjä on puuttunut ja nyt sitten tunnemme tämän nahoissamme. Tarvitaan tehokkaampaa valvontaa koskien budjetteja euroalueella sitten tällainen semiautomaattisuus on yksi tärkeä kriteeri, joka tähän on otettu mukaan, mutta on olemassa myös sellaisia sanktioita, joita sovelletaan kaikkiin makrotalouden epätasapainotekijöihin. Tämä on tärkeä askel eteenpäin ja jos sallitte, niin voisin sanoa, että tätä täytyy vielä täydentää tulevilla toimenpiteillä. Ja puheenjohtaja Barroso tänään halusikin jo puhua näistä toimenpiteistä. Hän puhui kansallista transaktion verosta, sen käyttöönotosta ja kriisitilanteessa ei pidä maksattaa vain tavallisia ihmisiä, vaan pitää ottaa huomioon myös ne, jotka toimivat rahoitusmarkkinoilla. Kiitos. Eipä kestä parahin herra Silvestris. No niin, sitten siirrytään Feijon mietintöön. Ja puheenvuoron saa herra Utsas. Olkaa hyvä. Presidente, Kiitoksia puhemies. Jos puhutaan Feijon mietinnöstä, joka koskee kasvu- ja vakauspakettia. No, nyt vasta vuosi tämän ehdotuksen tekemisen jälkeen tätä asiaa olemme finalisoimassa. Eli saadaan aikaan ratkaisu, joka pakottaa jäsenvaltiot pienentämään alimäämää, jos se ylittää 60 prosenttia. Komission pitäisi ottaa huomioon globaalin talouden konteksti kuitenkin tässä, ennen kuin se antaa arvioita ja suosituksia jäsenvaltioille. Eli missä tempossa tätä alijäämää sitten vähennetään, sekin pitää ottaa huomioon. Mutta alijäämän pieneneminen vähentää myös lainanhoitokustannuksia. Ja tällä tavalla saadaan ehkä äh, rahaa investointeihin. Kiitoksia, herra Murphy. Thank you, President. Uh, one of the purposes... Kiitoksia, puhemies. Yksi parlamentin ro- roolin kuuluva asia on toimia demokraattisena ju- ju- kulissina sille, että EU-ssa hallitsee oikeastaan suurten yritysten intressit ja neuvosto siellä lähinnä määräävät, mutta mielestäni tämän fasadin takana alkaa murtuminen näkymään, kun ajatellaan, mitä parlamentti tässä hyväksyy. Se hyväksyy joukon toimenpiteitä tämän Sixpack-paketin, joka on puhtaasti neo- uusliberalistista. Se pyrkii antamaan enemmän toimivaltuuksia ja valtaa komissiolta. Se voi olla tällaisena säästöpoliisina toimiva taho, ja siinä on käytetty tällaista käänteistä määränemistä äänestystä. Tarkoittaa sitä, että yksinkertainen enemmistö ei enää neuvostossa riitä, jotta voidaan äänestää sanktioita vastaan, joita komissio haluaa asettaa tottelemattomille jäsenvaltioille. Rajallinen demokratia, joka on olemassa EU:ssa, nyt sen päälle marssitaan ja yritetään näin pakottaa säästötoimet kaikille. Mitä tässä oikein pelätään? Pelätään työväenluokkaa, tavallisten ihmisten kapinointia, protesteja Kreikassa, Portugalissa, joka on liittymässä Espanjaan, ovat oikeassakin kun pelkäävät, koska tällainen toiminta jatkuu ja tässä toimitaan tietenkin kaikkialla säästötoimia vastaan. Kiitoksia. Ja nyt puheenvuoron saa Rova Harkin. Kiitoksia. Mielestäni tekstin kohta 4a oli aivan erinomainen, koska lyhyellä aikavälillä tämä direktiiviehdotus ei ongelmia ratkaise pikemminkin pitkällä aikavälillä. Usean otteeseen olen tänään todennut, että että emme vastaa tämänhetkiseen kriisiin, mutta tämä mietintö sisältää kyllä mahdollisuuden parantaa myös tämänhetkistä tilannetta, nimittäin dynaamisten sisämarkkinoiden säilyttäminen. Ja tämä voi luoda kasvua kaikkialla Euroopan unionissa, erityisesti omassa maassani Irlannissa, jossa vaikutukset ovat hyvin merkittävät. Ja kun tässä nyt Irlannista puhun, niin olen havainnut, että että otetaan huomioon myös keskipitkän aikavälin kasvu ja todetaan, että toimet, joita ehdotetaan epätasapainojen korjaamiseksi tietyissä maissa, niin näissä toimissa täytyy ottaa huomioon kasvu ja työllisyys. Ja tämä on väline, jota kautta voidaan päästä sisäiseen koheesioon. Ja tämän lisäksi on puhuttu esimerkiksi työmarkkinaosapuolten sopimuksista ja kansalaisten perusoikeuksista, jotka kaikki kuuluvat asiaan ja ovat tärkeitä. Kiitos. Informi. Kiitoksia ja nyt siirrymme Fordin mietintöön. Puheenvuoron saa herra Paltasaare. Presidente, la disponibilità periodica di dati di bilancio aggiornati puhemies, että saadaan luotettavia lukuja on tärkeää julkisten menojen kannalta ja että voidaan ryhtyä kriisiaikana korjaaviin toimenpiteisiin. Sen vuoksi tuen tätä vaatimusta, että komissio voi valvoa, missä määrin jäsenvaltiot noudattavat sääntöjä. Ottaisin esille, että sopimuksen perusteella keskipitkän aikavälin talouspuitteiden aikaansaaminen ei saa kuitenkaan rajoittaa uusien hallituksien päätöksiä suhteessa aikaisempiin hallituksiin. Eli tätä täytyy soveltaa asianmukaisella tavalla ja että komissio on koko ajan valpas siitä, että asiaa toimeenpannaan oikealla tavalla. Ja kaikkiin toimiin, joihin ryhdytään, ne täytyy olla sellaisia toimia, että ne eivät ole kosmeettisia, vaan että ne ovat konkreettisia se, että yleisesti kunnioitettaisiin budjettikuria, olisi hyvin tärkeää, niin kuin, budjet, niin kuin perussopimuskin vaatii. Kiitoksia, sitten herra Kiitoksia, puhemies. Yli vuosi sitten, silloin kun nähtiin ensimmäiset ongelmat nousemassa Kreikassa, Kreikan taloudessa ja muissa maissa, niin silloin minua haastatteli eurooppalainen TV-kanava ja silloin otin juuri esille sen, että pitäisi kiinnittää huomiota tilastotietot. Mikä mahdollista sen, että jotkut jäsenvaltiot pystyivät manipuloimaan tilejään. Ja Ford-mietinnön yhteydessä, jonka hyväksyimme, otamme käyttöön avoimuuskriteerejä, jotka ovat riippumattomia kansallisista tilastolaitoksista. Ja tähän liittyy myös selkeät sanktiot niille, jotka syyllistyvät vääriin ilmoituksiin ja petoksiin. Tämä on ratkaisevan tärkeä mietintö, koska tässä on kysymys siitä, että saadaan aikaan suurempaa, mahdollisimman suurta avoimuutta tilastotietojen yhteydessä tarvitsee myös yhdenmukaista tilastointia. Näin kaikki hallitukset EU-ssa toimivat samalla tavalla. On käytössä informaatiokriteerit tietenkin, mutta myös tarvitaan yhdenmukaista toiminnassa. Kiitoksia. Kiitoksia ja sitten vielä Rova Haakin. Kiitos puhemies. Äänestin tämän mietinnön puolesta ja kun puhutaan eh, hyvin kokonaisvaltaisista laajoista ratkaisuista. Olen täysin samaa mieltä, koska tähän se ponnistelumme eivät ole riittäneet. Nyt me asetimme yhden palapelin palan Barroso eh, toisen, muun muassa tämän transaktiomaksun kautta sitä ehdottamalla, mutta joka tapauksessa pk-yritykset vaativat tukea. Täällä puhutaan myös näistä solidaarisuusobligaatioista, euroobligaatioista. Kaikki ehdotukset eivät välttämättä vaadi sopimusten muuttamista, mutta näitä yksityiskohtia täytyy luonnollisesti tarkastella. Ja voimme nähdä, että monivuotisen, monivuotinen rahoitussuunnitelma suunnittelu ei sido hallituksia. Ne voivat ottaa aina huomioon omat prioriteettinsa, eivätkä välitä siitä, mitä edeltäjät ovat päättäneet. Nyt jos euroalueen 17 maasta yksi maa on ongelmissa, niin muiden ei tarvitse, muut eivät voi ottaa sitä huomiota, vaan kaikkia on kohdeltava reilusti. Kiitos. Kiitos, Rova Harkin, Aivan epäilemättä te ja herra Uchos olette tänään kyllä palkkanne ansainneet. Eh, ja sitten, hyvät naiset ja herrat, siirrymme viimeiseen äänestys selitykseen tai viimeiseen mietintöön, nimittäin seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteettiin liittyvien asioiden käsittely YK on ihmisoikeusneuvostossa. Ensimmäisenä Rouva Mazzoni. Eh, questa risoluzione richiama la dichiarazione resa dalla vicepresidente Ashton. Puhemies. Lady Ashtonin eh, lausuma homofobia vastaisena päivänä oli tärkeä. Siinä osoitettiin vahva sitoumus EUn toimielinten puolelta kaikkiin toimiin, joilla torjutaan väkivaltaa ketä tahansa vastaan seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin perusteella. Olen iloinen, että parlamenttimme tällä päätöslauselmalla on päättänyt tehdä saman asian. Haluaisin kuitenkin ottaa esille, että kun äänestin tämän päätöslauselman puolesta, niin se jää vähän yhden asian varjoon. Kohdassa 11. Jälleen kerran tietyt poliittiset voimat yrittävät ottaa mukaan argumentteja, jotka eivät ole vedenpitäviä. Jos pyritään sekaantumaan perhelainsäädäntöön, se on virhe, koska se ei ole tämän toimielimen tarkoitus. Aikana, jolloin yritämme torjua kaikenlaista väkivaltaa, ei voi ottaa mukaan tämän asian ulkopuolisia asioita. Kiitoksia sitten Rova Českova. Äh, děkuji, pane předsedající. Äh, Kiitoksia puhemies. Minä äänestin tämän ehdotuksen puolesta samasta syystä. Sukupuolinen suuntautuminen ja identiteetti on edelleenkin syynä ihmisoikeusrikkomuksille ja ne, jotka kuuluvat näihin vähemmistöihin, usein joutuvat syrjinnän uhreiksi ja huonon kohtelun osaisiksi. Ja meidän täytyy varmistaa, että kyse ei ole vain rikosoikeudesta toimenpiteistä jatkossa, vaan kyse on joskus jopa äh, kiduttamisesta, johon ihmistä että Tämä on todellakin perusperiaatteita vastaan, jotka ovat vallassa EU-ssa ja yleisluonnosta ihmisoikeusjulistusta vastaan, koska kaikillahan pitäisi olla ilman syrjintää samat oikeudet. Siksi on hyvä, tässä on mukana myös YK, YK se on YK se on ensimmäinen laatuaan ja siinä pyritään käsittelemään ihmisoikeusrikkomukset, jotka perustuvat sukupuoliseen suuntautumiseen ja osoittavat, kuinka yleismaailmallisia ihmisoikeudet ovat. Mielestäni meidän pitäisi tukea vuoropuhelua tällä alueella ja EUn pitäisi kaikissa toimissaan toimia yhtäläisellä tavalla, mitä tulee ihmisoikeuksiin. Kiitos. Suuret kiitokset. Katsot Otetaanpa kuka pistää pisteen tälle. No sehän on herra Silvestris. Kiitoksia puhemies. Kollegat eh, ovat äänestäneet tosiaan vastaan ja minä myös ei siksi, ettenkö homofobiaa tuomitsisi ponnekkaasti ja ettenkö katsoisi että ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia täytyy täysin aina kunnioittaa. Mutta niin kuin Rouva Matsoni tässä sanoi, kohtaan 11 on pujahtanut ikään kuin tällainen takaovi. Nimittäin joka kerta kun me keskustelemme asiasta, joka jotenkin liittyy sukupuoli-identiteettiin, niin aina joku joko poliittisista syistä tai siksi, että halutaan puuttua Euroopan unionin lainsäädäntöön ja pakottaa se hyväksymään joku muu sukupuoli kuin nainen tai mies. Tämä ei liity tähän asiaan yhtään mitenkään, niin öö, on luotu maailmassa on mies ja nainen eikä mitään muuta. Ja kyllä minun mielestäni on aivan uskomatonta, että tällaista edes ehdotetaan, joten äh, totta kai Eurooppa äh, tässä perusoikeuksia kunnioittaa ja täällä yritetään taas takaoven kautta saada tänne tekstiin äh, asia, joka ei sinne ollenkaan kuulu. No niin, nyt olemme kuulleet äänestysselitykset. Istunto jatkuu kello 15. Kiitos.